Good afternoon. Oikein hyvää iltapäivää. Parhaat kollegat, hyvät naiset ja herrat. Aloitetaanpa kokous. Ja ennen kuin käynnistämme äänestyksen, haluaisin esittää pienen huomion. Ähm, maltalainen toimittaja Daphne Caruana Kalitsia. Haluamme muistella ja kunnioittaa hänen muistoaan tänään. Hänet murhattiin maanantaina iltapäivällä Maltalla oman kotinsa ulkooven edessä autopommilla. Me tuomitsemme tämän murhan ja vaadimme kansainvälistä tutkimusta ja pikaista tekijöiden saattamista oikeuden eteen. Malta on pieni jäsenvaltio jossa jokainen tuntee jokaisen. Daphne oli paljastanut korruptiota ja ää, vääryyksiä talouselämässä ja muuten. Ja hän, ei, hän pelottomasti paljasti myös valtaa pitävien poliitikkojen ja talouselämän edustajien väärinkäytökset. Me emme tiedä, kuka murhan takana on. Me emme myöskään tuomitse ketään ennalta, mutta ilmeistä on, että Daphne kansainvälisen journalistien tutkija ryhmän Panama paljastusryhmän edustajana. Hänen kohdistui vainoa myös hallituksen taholta ja painostusta jo usean otteeseen. Aivan ilmeistä on, että hän tutki Maltalla monien henkilöiden tekosia. Me suremme nyt Daphnea. Hänellä varmasti oli paljon vihollisia, mutta lehdistön vapaus, eh, ilmaisunvapaus ovat perusarvojamme, joita me hyvät naiset ja herrat eh, puolustamme ponnekkaasti. Meidän osanottomme ja ajatuksemme ovat Daphne karuana Galissian eh, perheen ja ystävien luona – ja äh, hän oli meidän kuultavanamme muiden äh, toimittajien kanssa viime keväänä äh, Panama-asiakirjojen vuoksi. Ja siksipä, hyvät naiset ja herrat, haluan kertoa, että ensi viikolla Strasburgissa käydään keskustelu lehdistönvapaudesta vapaudesta sekä erityisesti Maltan tilanteesta. Tämän aloitteen ovat tehneet poliittiset ryhmät ja puhemies. Ja nyt nousemme kunnioittamaan hänen muistaan. Herzlichen Dank, dass Sie sich zu Ehren von Daphne Galizia erhoben. Kiitän teitä siitä, että nousitte kunnioittamaan Daphne Caruana Galician muistoa. Nyt puheenjohtajan mikrofoni ei ole enää päällä. Excuse me. Oi, suottahan anteeksi. Niin todella Daphnen murha, murhan vuoksi David kanssa tulee esittämään äh, suullisen tarkistuksen äh, äänestyksen loppuun. David, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos kollegat tänä eri, tästä erityisestä hetkestä. Daphne muistolla haluaisin kiittää hänen perheensä puolesta, oman valtuuskuntani puolesta, Maltan puolesta teitä ymmärryksestänne ajatellen tätä tilannetta. Nyt haluaisin esitellä seuraavan suullisen tarkistuksen, josta äänestetään 667 tarkistuksen jälkeen uutena kohtana mietintöluonnoksessa. Tässä siinä, näin siinä sanotaan, tuomitaan maltalaisen journalistin Daphne Galician murha yksi ykkösjournalisteista, jotka taistelivat korruptiota ja rahanpesua vastaan. Ja hän raportoi laajasti Panama-paperit kysymyksestä ja 16 lokakuuta hänet tapettiin äh, autopommilla. Tällaista toimintaa ei mitenkään voida hyväksyä missään EU-maassa. Ja vielen dank. Suuret kiitokset kollega Kassa. Nyt kysyn poliittisilta ryhmiltä, saatteko, että äänestämme tästä lisäyksestä? Hyvä. Tämä on mm, neutraali täydennys, joka koskee juuri Daphne Galician tilannetta että ja kyllä ihan omankin maineemme vuoksi meidän täytyy asiaan puuttua. No niin, kiitokset David ja nyt toimitamme äänestykset molemmista mietinnöistämme. Muutama ennakkohuomautus ihan teknisiä luonteeltaan näin alkuun. Me toimitamme tänään äänestyksen oma-aloitteisesta tästä mietintöluonnoksesta ja suositusluonnoksesta sähköisesti. Tänään käytössä on 15 työkieltä ja poliittiset ryhmät ovat toimittaneet teille asiakirjat. Valitettavasti neuvottelut esittelijöiden ja varjoesittelijöiden välillä johtivat siihen, että vielä tänä aamuna viimeisiä tarkistuksia tuli ja kaikki ammattilaisina täällä Euroopan parlamentissa tämän ymmärrämme ja nämä kompromissit tosiaan ovat saatavilla vain englannin kielellä. Koordinaattorit, esittelijät ja varjoesittelijät ovat todella tehneet ison työn kaiken kaikkiaan 667 tarkistusta aloitemietintöön ja 783 tarkistusta suositukseen. Enkä nyt toista enää kaikkea molemmat äh, yhteisesittelijämme Jeppe Kufun ja Petr Jetsekke äh, ovat vastuussa – asiasta. Varjoesittelijät ovat olleet mukana valmistelemassa kompromisseja. Ja ennen kuin aloitamme, haluan antaa minuutiksi puheenvuoron kummallekin yhteisesittelijöillemme, jotka vielä kertovat tämän päivän äänestyksestä. Jeppe, olepa hyvä. Thank you so much, Chair. Um... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin vain kiittää kollegoitani valiokunnassa ja varjoesittelijöitä muista ryhmistä tästä suuresta työstä, mitä olemme tehneet, on myöskin sihteeristöjä ja kaikkia henkilökuntaa tästä valtavasta työstä. Nyt meillä on edessämme oikein hyvä mietintö ja tarkistukset, joista äänestämme kohta. Tämä on voimakas viesti, että kun katsomme rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia, emme lopeta taistelua mm, Euroopan unionissa mikä tässä valiokunnassa. Ja meillä on selkeitä suosituksia siitä, mitä tulevaisuudessa pitäisi tehdä yhdessä, jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin pitäisi tehdä. En halua sanoa muuta, halusin vain sanoa, että kun hyväksymme tämän mietinnön, niin se ei ole työmme loppu, se on työmme alku. Meillä on vielä paljon työtä edessä, meidän pantava täytäntöön kaikki ne asiat, joista olemme sopineet täällä Euroopassa. Peter. Kiitokset Jeppe ja nyt sitten Peter, ole hyvä. Thank you. <coughs> is... Kiitoksia. Ei ole paljon lisättävää. Haluan myös kiittää kaikkia, jotka ovat tehneet työtä täällä valiokunnassa ja olet mukana varjoesittelyiden kokouksissa. Olen vakuuttunut siitä, että olemme onnistuneet laatimaan erittäin hyviä kompromisseja, joten kehoittaisin kaikkia tukemaan niitä. Ja minusta tässä kerrottiin varsin hyvin sitä, mitä tapahtui valiokuntatyössä ja minkälaisia suosituksia on tehty. Ne ovat hyvin laadittuja ja realistisia. Kiitän kaikkia ja nyt sitten puheenjohtaja tietenkin voi alkaa sitten äänestyttää. Mikrofoni jälleen. Ja, please, excuse me. No niin, anteeksi taas. Eli aloitetaan. Vihreiltä on vielä nimenhuuto äänestyspyyntö sääntöjemme mukaisesti viides osan jäsenistä, eli 13 jäsenen täytyy tätä ehdotusta tukea. Minä ehdottaisin, että nämä äänestyspyynnöt vihreiltä hyväksyttäisiin. Onko joku muu ryhmä eri mieltä? Kommunistit puolesta, demarit puolesta, kristillisdemokraatit puolesta, QE puolesta kyllä. Kaikki ovat, ovat ja vihreät tietenkin. No. Liberaalitkin, kö? David Coburn, kyllä. Tiedetään. Hyvä. Joten näin toimimme. Ja vielä muistuttaisin, että tänään vastoin kuin muuten tavanomaisesti valiokunnissa vain varsinaiset jäsenet ja äh, varajäsenet ovat äh, äänestys äänioikeutettuja. Muissa valiokunnissahan on toisin. Ja varajäsenet vain siinä tapauksessa, että varsinainen jäsen ei ole tai heitä ei ole kylliksi paikalla. Ensin koeäänestys, joten saadaan nähtyä, että moniko niin täällä on paikalla. Äänestäkääpäs. Kolme ääntä puuttuu vielä, mutta ei sitä pakko ole tietenkään äänestää, jos ei halua. No onko 58 saatu kasaan? Kyllä. Ei kun 57, kaksi puuttuu vielä. Hyvä, Äänestys alkaa. Ja me aloitamme mietinnöstä kertomusrahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia käsittelevästä tutkinnasta. Tarkistus 130 puolesta. Vastaan. Enemmistö vastustaa. Hylätty. Sitten kompromissi 1 puolesta. Vastaan tyhjä, yksi, tyhjä ääni suurella enemmistöllä hyväksytty. Kompromissi kaksi, a puolesta vastaan tyhjä, pari tyhjää. Sitten tarkistus 136 puolesta vastaan Tämä täytyy nyt tarkistaa koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Kaksi ääntä uupuu vielä siellä. Eikö toimi? Toimii. Ei toimi. Yksi vasta-ääni lisä. Saammeko lopputuloksen? 29 puolesta, 26 vastaan, kolme tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 138 puolesta Ei, ei. Minun luettelossani lukee, että tämä 138 on seuraava, kun siitä on, se on sama aihe puolesta. Vastaa? Enemmistö vastustaa, mutta tarkistetaan koneellisesti varmuuden vuoksi. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 28 puolesta 31 vastaan yksi tyhjä. Sitten sitten 140 puolesta. Vastaan. Sama enemmistö, mutta tarkistetaan koneellisesti kuitenkin. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 28 puolesta 31 vastaan yksi tyhjä. Ja nyt kompromissi kolme puolesta vastaan. Kaksi vasta ääntä. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi neljä. Puolesta. Vastaan. Kaksi. Tyhjä. Yksi. Suurella enemmistöllä hyväksytty. Tarkistus 151 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty tämäkin suurella enemmistöllä. Tarkistus. Kompromissi 5. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Kolme vastaääntä. Yksi tyhjä. Oh, sorry. 153, yeah, okay. 153. 153. Vastaan tyhjää. Tarvitaan koneellisesti 153. 153. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Ei vielä sittenkään. Äänestys on päättynyt. 32 puolesta 26 vastaan yksi tyhjä hyväksytty. Sitten kompromissi 6 Ah ja, 100, 157. Hier. Ja. In, uh, ja, ja, I know it. In my list is clear. Uh, äh, we are Kyllä, minu, minun listani on nyt tässä. Me menemme kompromissiin kuusi. Kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Muutama tyhjä. Jokunen vastaan, niin hyväksytty. Kompromissi seitsemän. Sata on poistettu kompromissista, sitä äänestetään kahdessa osassa. Kahdessa osassa, eli ensimmäinen osa 157 puolesta vastaan Ei, ei, ei. Tässä vihreät ovat pyytäneet, että äänestetään erikseen tästä 157 tarkistuksesta vielä kahdessa osassa, eli check nyt tässä. 157 ensimmäinen osa. Äänestys on alkanut. Mitä? EPPllä yksi ylimääräinen ääni täällä käytössä. EPP. Liikaa, liikaa. Ei enää. Asia hoidettu. 27 puolesta 28 vastaan kolme tyhjää. Hylätty. Toinen osa puolesta vastaan hyväksytty suurella enemmistöllä. No niin, ja nyt kompromissi 6, ja siitä jo äänestettiin kompromissi 7 puolesta. Vastaan. Suurella enemmistöllä hyväksytty. Sitten tarkistus 174 puolesta vastaan mielestäni hylätty, mutta kyllä tästä täytyy äänestää. This open. It's close. No, not yet. Ah. Äänestys on päättynyt. 27 puolesta 30 vastaan, yksi tyhjä hylätty. Kompromissi kahdeksan, puolesta. Niin, kahdeksan ja kahdeksan a täydennyksenä yhdessä puolesta Vastaan. Tyhjää. Yksi vastaan niin yksi tyhjää, niin hyväksytty. Tarkistus 181 puolesta vastaan. Hylätty, suuri enemmistö. Kompromissi 9 puolesta. Niin mitä? Lukke mikrofoni päälle, kiitos. I have 183 on my uh, voting list. Is the next one? Minulla on yksi 83 äänestyslistalla. Onko se seuraava? Ei, se on äh, katettu kompromissilla yhdeksän. Okei, okay. good. Kompromissi. Näin. Kompromissi yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Suurella enemmistöllä hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää. Suurella enemmistöllä hyväksytty. 189. Tästä sosiaaliset ovat pyytäneet erikseen äänestämistä puolesta. Vastaan. Enemmistö vastustaa, mutta tarkistetaan koneellisesti varmuuden vuoksi. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Kaksikymmentäneljä, viisi yksi tyhjä, hylätty. Tarkistus 192 puolesta vastaan tyhjä. Sama enemmistö vastustaa hylätty. yhdeksänkymmentä 193, 194 ja 195 identtiset. Jaa, onko hylätty? Jaaha. Siis täytyykö näistä nyt äänestää? Kyllä, 19345 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. Hyvä on. What is open. What is... Äänestys on päättynyt. 25 puolesta 34 vastaan hylätty. Sitten kompromissi 15 puolesta Vasta. Tyhjä. suurella enemmistöllä hyväksytty. Sitten kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää suurella enemmistöllä hyväksytty. Tarkistus 208 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 26 puolesta 29 vastaan 4 tyhjää hylätty. Sitten 208 puolesta vastaan. Mm, suuri enemmistö vastustaa hylätty. Tarkistus 209 puolesta vastaan Tarkistetaan, tehdään niin, se on tarpeen. Äänestys on alkanut. Kolme ääntä vielä uupuu. Äänestys on päättynyt. 30 puolesta 29 vastaan ei tyhjiä. Hyväksytty. Sitten 200 kymmenen. Puolesta. Vastaan. Hyvin epäselvä tilanne edelleen. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 30 puolesta 28 vastaan yksi tyhjä hyväksytty. Ja nyt tarkistus 212 puolesta vastaan. Jälleen on tarkistettava koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 28 puolesta 31 vastaan 1 tyhjä hylätty. Sitten 213 puolesta vastaan. Luulen, että hylättiin, mutta tämäkin täytyy tarkistaa koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 30 puolesta 28 vastaan yksi tyhjä hyväksytty. Sitten 216 puolesta vastaan. Kyllä enemmistö vastustaa. Kun kädet nousevat, niin minäkin näin paremmin. Hylätty. Sitten 215 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 29, 29 äänin hylätty. 217 puolesta vastaan hylätty. 218 puolesta vastaan hyväksytty. 219 puolesta vastaan tarkistetaan. Vaikea nähdä täältä Siis onko EPP puolesta? Ja no kyllä se sitten hyväksyttiin. No sitten se on ihan selvä pässiliha. Kompromissi 22 puolesta. vasta tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty suuri enemmistö jälleen. Sitten tarkistus 225, identtinen seuraavan kanssa 226 puolesta vastaan. Tarkistetaan, luulen, että hylättiin, mutta tiukoillehan nämä menevät. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 31 puolesta 28 vastaan hyväksytty. Tarkistus 227 puolesta vastaan hylätty suurella enemmistöllä. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää. Muutama vastaani hyväksytty. Sitten tarkistus 231 puolesta vastaan suurella enemmistöllä hylätty. Nyt tarkistus 233 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 28 puolesta, 29 vastaan, kolme tyhjää hylätty. 234 puolesta vastaan. Minäpä luulen, että jos EPP nostaisi käsiään, niin tämmöisi hylätty, mutta minun on tarkistettava on hylätty. 235 Identtinen 238 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Ei selvää enemmistö. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 28 puolesta 31 vastaan. 236 puolesta vastaan. Jälleen menee tiukille, tarkistetaan, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 30 puolesta 28 vastaan yksi tyhjää hyväksytty. 200 37 puolesta vastaan Sama enemmistö, luulisin, mutta en ole varma. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 31 puolesta 28 vastaan hyväksytty, kuten äskenkin. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää. Muutama vastaan ja yksi tyhjä hyväksytty. Erillinen äänestys 239 kolmessa osassa tämä tarkistus. Se löytyy teidän asiakirjastanne äh, yksi puolesta, osa yksi vastaan, tyhjää, hyväksytty. Osa kaksi puolesta, vastaan, hyväksytty. Osa kolme puolesta, vastaan. Tämä meidän on tarkistettava. Äänestys alkaa. Vielä neljä puuttuu. Äänestys päättyy. Kaksi ei halua, yksi ei halua. Äänestys päättyy. 28 puolesta 27 vastaan, kolme tyhjää hyväksytty. Sitten 245 puolesta vastaan, tyhjää Tarkistetaan. Ihan pakko tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys melkeinpä päättyy. Nyt se on päättynyt. 31 puolesta 25 vastaan, kolme tyhjää hyväksytty. 246 raukeaa, 247 puolesta, vastaan, tyhjää, Sama enemmistö hyväksytty. No voimme tarkistaa. Olkaa hyvä, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 33 puolesta 25 vastaan. 248 puolesta vastaan tyhjää Yksi tarkistetaan. Sama. Minun mielestäni tämä on hyväksytty. No niin, kaksi vielä. Hyvä. Äänestys päättyy. 28 puolesta 29 vastaan hylätty. 249 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty suurella enemmistöllä. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty suurella enemmistö. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 254 puolesta vastaan Tämä on tarkistettava. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 28 puolesta 30 vastaan hylätty. Yksi tyhjä. 256 puolesta vastaan sama enemmistö, jos täältä katso tyhjää. No tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 36 puol- 26 puolesta 30 vastaan hylätty. 257 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 258 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 259 puolesta vastaan hylätty. Kyllä hylätty. 264 puolesta vastaan hylätty. 262 puolesta vastaan. Jälleen epäselvää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 30 puolesta 28 vastaan hyväksytty yhdellä tyhjällä. 261 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Luulenpa, että hyväksytty. Hylätty, anteeksi, hylätty. Äänestys päättyy. Oi, 28 puolesta, 29 vastaan, kaksi tyhjää, hylätty. Sitten 263, joka on identtinen 265 kanssa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty enemmistöllä. 266. Jos se hyväksy, äh, niin 266 puolesta vastaan. Tiukoille menee, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 28 puolesta 30 tyhjää. 30 vastaan. 268 puolesta vastaan. Pel- Luulenpa, että sama enemmistö, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 29 puolesta 30 vastaan, ei tyhjiä, hylätty. 269 puolesta vastaan, suurella enemmistöllä hylätty. 267 puolesta vastaan, Juuri ja juuri hylätty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 29 puolesta 29 vastaan hylätty. 270 puolesta vastaan hyväksytty. 271 puolesta vastaan. Jälleen menee tiukille. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 30 puolesta, 28 vastaan, yksi tyhjä hyväksytty. 272 puolesta vastaan. Jälleen epäselvä. On äänestettävä uudelleen. Mä olen pahoillani. Kaikki menee tiukille. Äänestys alkaa. Päättyy. 29 puolesta 29 vastaan, yksi tyhjä, hylätty. 273 puolesta vastaan, tyhjää, Suurella enemmistöllä hyväksytty 274 puolesta. Vastaan. Enemmistö, jos nyt näin mä näen. Kannattiko EPP vai ei? Kannatti, joten sitten se on hyväksytty. Hyvä. Kompromissi 40 puolesta. Kiitos. Vastaan. tyhjää. Ah, yksi tyhjään ja kolme vastaääntä. Sitten 278 puolesta vastaan. Suuri enemmistö vastustaa, hylätty. 279 puolesta vastaan. Tämä on tarkistettava koska ryhmät eivät äänestäneet yhtenäisesti. Äänestys alkaa. Päättyy. Yksi ei halua äänestää. 31 puolesta 28 vastaan hyväksytty. 280 puolesta vastaan tyhjää. Muutama tyhjä ja vastaääniä hyväksytty 281 puolesta vastaan. Jälleen menee tiukille. Tarkistetaan, äänestys alkaa. Vielä kaksi. Äänestys päättyy. 20 puolesta 37 vastaan selvästi hylätty. 282 puolesta vastaan. Sama epäselvyys tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 31 puolesta 27 vastaan yksi tyhjä hyväksytty. 283 puolesta vastaan. Nyt on yksi enemmän, mutta on tarkistettava. Pyydän anteeksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 9 puolesta 28 vastaan kaksi tyhjää hyväksytty. 284 puolesta vastaan. Minun on jälleen tarkistettava. Pyydän anteeksi. Äänestys alkaa. Vielä kaksi. Äänestys päättyy. Yksi ei halua. 28 puolesta 28 vastaan, kaksi tyhjää hylätty. 285 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Olen pahoillani, tässä on aina vain yhdestä tai kahdesta äänestä kiinnittämä Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 29 puolesta 29 vastaan yksi tyhjä hylätty. Kompromissi 43a uusi puolesta vastaan tyhjää. Sulla enemmistöllä hyväksytty. Kompromissi 44a uusi puolesta vastaan tyhjää Suurella enemmistöllä hyväksytty kompromissi 46 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Suurella enemmistöllä hyväksytty. Sitten 290 puolesta. Kaksisataayhdeksänkymmentä puolesta. Kiitos vastaan. Tarkistetaan. Luulepa, että hylätty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yksi ei halua, mutta ei tarvikaan. 29 puolesta, 29 vastaan hylättyä. 291 ja 29 2 ovat identtiset puolesta vastaan. Suuri enemmistö vastustaa hylättyä. 294 puolesta vastaan tyhjää hylätty luulisin. Tarkistetaan. Vielä yksi. Sitten meillä on nyt enää 85, 58 osallistujaa. Niin, hyvä. 15 puolesta 39 vastaan. No tämä on selvä tulos. Sitten 295 puolesta vastaan. Suurenemmistö vastustaa. Hylätty 293 puolesta vastaan. Suurenemmistö vastustaa. Hylätty. Kompromissi 48 puolesta Kiitos vastaan. Tyhjää. Suuri enemmistö hyväksyy. 49 puolesta vastaan. Hyväksytty. 302 puolesta vastaan. Meidän on tarkistettava koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 28 puolesta 28 vastaan. Kaksi tyhjää hylätty. 303. Niin. Kommentteja ohi mikrofoni. No, minun puolesta, niin voimme toistaa äänestyksen. Se meni tiukille. Jos kukaan ei vastusta, niin voimme te- toistaa sen. Se on erillinen tarkistus. Hyvä on, toistetaan. Eli koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. 302 siis. 302 tarkistus. Pyydän, että siellä nyt minun puoleltani oikealla ollaan tarkempina. 32 puolesta 26 vastaan hyväksytty. 303 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 304 puolesta 304 puolesta vastaan hylätty luulisin tarkistetaan. Äänestys alkaa. Vielä kolme. Vielä yksi. Äänestys päättyy. 23 puolesta, 30 vastaan, 5 tyhjää, hylätty. Sitten 305 puolesta, vastaan, tyhjää, suuri enemmistö puoltaa, 306 puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan. 306. Äänestys päättyy. 29 puolesta 29 vastaan hylätty. Yksi tyhjä. 53 puolesta vastaan hyväksytty suurella enemmistöllä. Tarkistus 309 puolesta vastaan. Tämä oli samanlainen tilanne. Tarkistetaan. vastaan 29 hylätty, yksi tyhjääni. 310, 311, ne ovat identtiset puolesta. Vastaan Sanoisinpa hylätty, mutta en näe täällä kaikkia käsiä, joten tämä on tarkistettava. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 29 puolesta 28 vastaan yksi tyhjä hyväksytty. 312 puolesta vastaan Sama tilanne tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy 28 vastaan 28, kaksi tyhjää hylätty. Kompromissi 55. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 316 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. 32 puolesta, 23 vastaan, 3 tyhjää hyväksytty. 317 puolesta vastaan. Mitä EPP sanoi? EPP oli puolesta no hyvä. Kiitos näistä opetuksista. Hyväksytty. 319 puolesta vastaan hylätty. 318 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys päättyy. 30 puolesta 25 vastaan 2 tyhjää hyväksytty. 320 puolesta vastaan hyväksytty. 321 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Olen pahoillani. Vielä kaksi. Äänestys päättyy 28, puolesta 28, vastaa kaksi tyhjää hylätty. Kompromissi 57, puolesta, vastaan, tyhjää, suuri enemmistö. 327 puolesta, vastaan, Meidän on vielä äänestettävä. Tarkistetaan. Vielä kaksi. Äänestys päättyy. 30 puolesta 26 vastaan, yksi tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 58 puolesta vastaan, tyhjää, Hyväksytty. 332 puolesta. Työjärjestyspuheenvuoro Anna. Mr. Chairman, I would have a... Puheenjohtaja, minulla oli suullinen tarkistus ja pyydän anteeksi, että emme konsultoineet kaikkia ryhmiä, joitakin kuitenkin. Niin kielimuoto, jota ehdotamme, on sanamuoto. Seuraava. Pahoitellaan, että pahoittelee Oh, so sorry. I thought it... Ai, suoka, anteeksi. Luulin, että olimme nyt kolme neljässä kymmenessä. Se tulee kohta. Kolme, kolme, kolme puolesta. Ei vaan aina ensin kolme, kolme, kaksi. Puolesta vastaan. Jälleen täytyy tarkistaa koneellisesti. Pahoittelen tätä. 29 puolesta 28 vastaan, yksi tyhjä, hyväksytty. 333 puolesta vastaan. Sama tilanne jälleen, kyllä tämä täytyy hoitaa koneellisesti. Äänestys päättyy. Tasainen 27, kolme tyhjää hylätty. Kompromissi 59 suullisella tarkistuksella. Olkaapa hyvä. Äh, monsieur le Président, certains... Puheenjohtaja, jotkut asiantuntijat matemaatikot ovat laskeneet, että tässä menisi neljä tuntia, että tästä mietinnöstä äänestetään. Voitaisiinko ehkä äänestää kompromissista kättä nostamalla ilman, että jokaista tarkistetaan aina koneäänestyksen mielestäni? Niin tässä voitaisiin tällä tavalla voittaa aikaa. Nein, also Pervenche, das geht nicht, weil die Mehrheiten... Pervenche, äh, nämä enemmistöt vaihtelevat jatkuvasti. Meillä on eri enemmistö jokaiseen tarkistukseen, eli voi, olisipa mukavaa, mutta ei, ei tule kyllä onnistumaan. Kompromissithan me hoidamme nopeasti. You want me to do it in English? Englanniksi Me voisimme tehdä kaikki kompromissit kättä nostamalla, mutta kaikki yksittäiset tarkistukset tarkistaen ne ilman, että ensin nostetaan kättä, koska siinä voitettaisiin aikaa. No kyllä, kyllä. Niin tämä on toki mahdollista, näin voidaan tehdä. Eli nyt sitten tuo Anan suullinen tarkistus seuraavaksi. So the oral... Kiitoksia suullinen tarkistus. Pahoittelen sitä, että 2011-2014 kaudella Euroopan pankkivaltiot, kansalliset veroviranomaiset eivät pystyneet kiinnittämään huomiota pääoman siirtymistä offshore-alueelle. 10 miljardia euroa siirtyi ilman verotusta ja ilman valvontaa rahanpesusuhteen, erityisesti Panamaan. Siellä 8 miljardia yritykset, jotka liittyvät spiritus, tähän spiritussaantuspankkiin ennen kuin se kaatui, mutta silloin kun sääntelijät jo tutkivat kyseistä pankkia ja ryhmittymää, ryhmä, ryhmittymä, tai konserni Santus Joseph Sokratesin aikana hiljattaisten syytösten mukaan. Äh, tästä on aloitettu nyt oikeudenkäynti. Ja, äh, Vastustaako joku, että äänestetään tästä suullisesta tarkistuksesta? Kyllä me periaatteessa voisimme siitä äänestää, kun se oli toimitettu. Äänet puolesta ja, no, olkaa hyvä. jetzt vier Einwände da sein müssen und dann darf nicht abgestimmt werden. Eikö niin ole, että on oltava neljä vastustutta ja sitten ei saa äänestää? Minusta ei ole hyväksyttävää se, että tällainen tarkistus, jossa on suuria ongelmia, niin näin lyhyesti etukäteen ilmoitetaan. Tässä on menettelytavallinen ongelma. Eihän tätä muutettu kuin yhdestä kohdasta ähm, tästä oli saatu tietoa etukäteen. Völlig neuer Text. Nein. Minä luulen, että tämä on täysin uusi teksti. Ei. Ja. Im text. Tekstissä sanotaan, että mitä on muutettu. Eli kun Portugal oli Troikan valvonnassa, ää, oli Troikan valvonnassa ja nosti veroja brutaalisti, niin tämä on poistettu. Kyllä tästä suurista tarkistuksesta oli ajoissa ilmoitettu. Wir stimmen dann ab, vote is open. Äänestetään. Äänestys alkaa. Päättyy. 49 puolesta 6 vastaan 3 tyhjää. Suurella enemmistöllä hyväksytty. 342 äänet puolesta, sama puheenjohtaja. Ei, kun nyt äänestetäänkin koneellisesti. Niin, suoraan koneäänestys, niin kuin Pervanche ehdotti. 342, äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. 5-5 puolesta 2 vastaan, ei tyhjää hyväksytty. 343. Äänestys on alkanut. Päättynyt. 6 puolesta 50 vastaan, yksi tyhjää hylätty. 344. Äänestys on alkanut. päättynyt. 51 puolesta 7 vastaan, ei tyhjiä. Tämä olisi mennyt ihan yhtä nopeasti kättä nostamalla tähän asti. Sitten 345 äänestys on alkanut. Päättynyt. 29 puolesta 27 vastaan, kaksi tyhjää hyväksytty. 346 äänestys on alkanut. Päättynyt. 27 puolesta, 29 vastaan, yksi tyhjä hylätty. Kompromissi 66 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 352 Vielä yksi ääni. Kuusi puolesta 50 vastaan, yksi tyhjä hylätty. 353 puolesta. Äänestys on alkanut siis, toisin sanoen. Ei ole vielä päättynyt, viisi ääntä uupuu. Jos kymmenen ääntä vielä puuttuu, niin kyllä minun täytyy, täytyy tässä nyt ottaa se huomioon ja odotella 28 vuodesta 27 vastaan hyväksytty. 354. Äänestys alkaa. Päättyy. 28 tasa-äänin, kaksi tyhjää hylätty. 355 alkaa. päättyy. 30 puolesta 27 vastaan hyväksytty. Sitten 356 puolesta, ää, äh, äh, äänestys alkaa. Päättyy. 30 puolesta 26 vastaan yksi tyhjä hyväksytty. 357 äänestys alkaa. Päättyy. 29 puolesta 27 vastaan hyväksytty. Sitten 351, 361 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt, paikka pari ääntä puuttuukin. 34 puolesta 31 vastaan yksi tyhjä hylätty. 360. Äänestys alkaa. Päättyy. 27 puolesta 28 vastaan hylätty. 362. Äänestys alkaa. Päättyy. 12 puolesta 42 vastaan yksi tyhjä hylätty. 364 puolesta äänestys alkaa. Ei, puheenjohtaja korjaa 363. Äänestys alkaa. Mm. 46 puolesta, 8 vastaan, 2 tyhjää hyväksytty. Sitten 364 äänestys alkaa. Päättyy. Kaksi puolesta 53 vastaan kaksi tyhjää. Kyllä tällaiset voi todeta kättä nostamallakin hylätty. 365. Äänestys alkaa. Päättyy. 28 puolesta 26 vastaan ja sitten yksi tyhjä ja se oli hyväksytty 366. Äänestys alkaa. Päättyy. 34 puolesta 21 vastaan yksi tyhjä hyväksytty. Sitten 367 toinen osa. Siitä äänestetään. Osa yksi on katettu toisaalla. Ää, Puolesta sanon puheenjohtaja vastaan. No, ei kun anteeksi. Alkaako se äänestys nyt sitten? Kaksikymmentäyhdeksän, kaksikymmentäseitsemän, yksi äänin hyväksytty. Seuraavaksi 368. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 28-27 hyväksytty sitten. 369. Äänestys päättyy. 31 puolesta 25 vastaan yksi tyhjä. Hyväksytty sitten 371. Äänestys päättyy. 13 puolesta 43 vastaan yksi tyhjää. Sitten 372 ja 3 identtiset. Päättyy. 31 puolesta, 21 puolesta 34 vastaan hylätty. Sitten 370 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 29 puolesta 27 vastaan hyväksytty. Yksi tyhjä. 375. Äänestys alkaa. Päättyy. 29 puolesta 26 vastaan hyväksytty. 376 äänestys alkaa. Päättyy. 20, 827 äänin hyväksytty. Sitten 374 äänestys alkaa. Päättyy. 28-27 äänin hyväksytty. 377 alkaa. päättyy. 28-27 äänen hyväksytty. 380. Ei, vaan puheenjohtaja korjaa 378. Äänestys alkaa. Päättyy. 46, 9 äänin hyväksytty. Sitten 380 Päättyy. 28-27 äänin hyväksytty. Sitten 382. Päättyy. Hylätty äänin 30 381. Päättyy 29-27 niin hyväksytty. Kompromissi 80 suurella enemmistöllä hyväksytty. Sitten 386 koneäänestykset jatkuvat. Äänestys päättyy. 352 äänin hylätty. 387 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 29-25 äänin hyväksytty. 388. Äänestys alkaa. Päättyy. 28-24 äänin hyväksytty. 391 alkanut. No niin, kolme ääntä vielä sinne lataan. 28-26 äänin hyväksytty. Sitten 393 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Seitsemän puolesta, 48 vastaan, yksi tyhjä. Olkaapa hyvä. Minulla on vain yksi äh, ehdotus. Kollega Pervonsin ehdotus mahdollisti sen, että olimme vähän nopeampia Äh, me olisimme vielä nopeampia, jos ei tuloksia sanotaisi. Jokainenhan tulokset näkee tässä edessään. Jos meille äh, sopii se, että viiden sekunnin sisällä äh, äänestykset päätetään, jokaisella kollegalla on aikaa sormea liikuttaa, niin sitten olisimme vielä nopeampia. Minä ehdottaisin, että toimisimme näin. Minulla olisi kyllä sellainenkin vaihtoehto, että pyydettäisiin vähemmän näitä erillisiä äänestyksiä, kun kompromisseista on kerran sovittu. Mutta hyvä on, hyvä on. Hmm. Kyllä, minä tiedän, kuka niitä on pyytänyt. Hmm. Eli 395. Päästys päättyy. Hyväksytty. 396. Päätty. Hyväksytty kahdella äänellä. 397 Päätty. Hyväksytty. Viidellä äänellä. 399. Päätty. kaksikymmentä seitsemän äänin hyväksytty. 400 Muutama ääni vielä puuttuu. Äänestys päättyy. 28 puolesta 27 vastaan, yhdellä äänellä hyväksytty. 403 päättyy. 28-26, 2 äänin hyväksytty, 402. Schließe. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 404 ja 405 identtiset. Äänestys alkaa. päättyy. Hylätty. 406. Päättyy. 29-25 niin hyväksytty. 407. vielä. Odotellaan. 29.26 hyväksytty. 401. Aha, se raukesi. Eli kompromissi 88. Puolesta hyväksytty. 413. hylätty. 414. Kolme ääntä vielä. Koska tässä hyvin tiukoille menevät nämä äänestykset, niin ehkä sitten yrittäisitte kaikki kuitenkin osallistua. 46 puolesta 7 vastaan hyväksytty suurella enemmistöllä. 415. Päätty. Hyväksytty. 416. Päättyy. Hyväksytty. 417. Hyväksytty. 418. hyväksytty. Neljän äänen enemmistöllä tämäkin 419. Päättyy. Yhdellä äänellä hyväksytty. 420. Päättyy. Hylätty. 421. Päättyy. Hylätty yhden enemmistöllä. Kompromissi 97. Hyväksytty. 425. Hylätty. 426. hylätty. 427. Kaksi ääntä vielä antamatta, vaikka kortit ovat koneissa. Päättyy. Hylätty. 428-29 identtiset. Äänestys alkaa. Voisivatko kaikki osallistua niin, että pääsisimme täältä eteenpäin? En minä halua äänestää äänestystä äh, sulkea, jos kymmenen ääntä vielä puuttuu. Ei. Kyllä kaikilla on täällä oikeus kuitenkin saada äänensä näkyville. Hylätty sitten 430. Päättyy. Hylätty. 431. hylätty. 432. Neljä kolme kaksi. Hyväksytty. Sitten 34 ja 35 ovat identtiset ja 36kin vielä.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 Jos SDnkin eh, edustaja eh, siellä koordinaattori keskittyisi, niin kyllä tämä varmaan hiukan nopeammin edistyisi ja sitten hylätty tämä. Sitten 428, sanoo puheenjohtaja. 438, 438. Hylätty.

hylätty. 443 ja 444 identtiset. Hylätty. 445 Pyytäisin nyt, että kollegat äänestäisivät. Äänestys päättyy. 28 vasta 26 hyväksytty. 447. Neljä, neljä, seitsemän. Hylätty. 454. Kaksikymmentäkahdeksan vasta kaksikymmentäkuusi hyväksytty kahden äänen enemmistöllä neljä viisi kolme. 28 vasta 27 hyväksytty yhden äänen enemmistöllä 4, 4 8. Vielä muutama äänestäjä puuttuu. Hylätty. 449 ja 450 449 on pyydetty erillistä äänestystä. 449. Hyväksytty. 450. Hyväksytty kolmella äänellä 451. 451. Päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä 452. hyväksytty. 456 ja 457 identtiset. Hyväksytty. 458. Hylätty. 9. Kahdella äänellä hyväksytty. 60.

äänimäärä hylätty 4, 6, 4. Hyväksytty yhdellä äänellä 6, 8 identtiset.

hylätty. 472, siitä ei äänestetä. Sitten seuraava sivu 473 ja 474 identtiset. Hylätty 476 kahdella äänellä hyväksytty. Kompromissi 113 puolesta vastaan tyhjää. Muutama vasta ääni ja tyhjä ääni hyväksytty. Sitten 482 koneäänestyksenä. Hylätty kompromissi 114, puolesta vastaan tyhjää. Sulla enemmistöllä hyväksytty 486 ja 487 identtiset. Äänestys päättyy. Hylätty. 488 28 vastaan 28 hylätty. 491. Hylätty kolmella äänellä kompromissista 16 puolesta vastaan tyhjää Hylä, hyväksytty suurella enemmistöllä 495. Päättyy. Hylätty 497. yhdellä äänellä hylätty. 498. Päättyy. Hylätty. 501. hyväksytty. 499 päättyy. Hylätty, tasaäänet. 500 Hyväksytty yhdellä äänellä. 503 ja 505 identtiset. Hylätty. 506 Hylätty yhdellä äänellä 507. Hylätty kahdella äänellä 508. Vielä muutama puuttuu. Äänestys päättyy. Selvällä enemmistöllä hylätty 509. Päättyy. Hylätty 510. päättyy, hylätty. Kompromissi 120. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty suurella enemmistöllä 514 koneäänestyksenä. 27 vastaan 27, hylätty kompromissista 21. vastaan hyväksytty yhdellä suurella enemmistöllä. 521 koneäänestyksenä jälleen. Päättyy. Hylätty. 520. päättyy. 26 vastaan 27 hylättyy. 522. Päättyy. Hylätty. 523. hylätty, 525 on seuraava. Päättyy. Hyväksytty. 526 ja 534 identtiset yhden äänen enemmistöllä hyväksytty. 527. Päättyy. Viiden äänen enemmistöllä hyväksytty 528. päättyy. Kahden äänenemistöllä hylätty, siis 129 535. päättyy. Yhden äänen enemmistöllä hyväksytty 530. päättyy. 22, 8 vasta 28 hylätty. 531. Päättyy. 29 vastaan 28 hyväksytty. 532. Päättyy. Hylätty. 533 ja 36 identtiset. Päättyy. Hylätty kahdella äänellä. 537. Päättyy. Hyväksytty 538. Vielä muutama ääni puuttuu, päättyy. Ylätty yhdellä äänellä. 541. Päättyy. Yhden enemmistöllä hyväksytty. Kompromissi 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 593 niin koneäänestyksenä. Vielä muutama puuttuu. Päättyy. Hyväksytty. Kolmen enemmistöllä. Kompromissi 125 puolesta. Vastaan tyhjää, kaksi vastaääntä, kolme tyhjää, hyväksytty, 553, 553 minun listani mukaan koneäänestyksenä. Ylätty 555. Kuusi vielä puuttuu. Päättyy. Ylätty. 556. Päättyy. Hyväksytty. 558. päättyy. Hylätty. 557. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 130 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty suullinen enemmistöllä 563. Päättyy. Hyväksytty. 564. Päättyy. Hyväksytty. 565. Vielä muutama puuttuu, päättyy. Hyväksytty. 566. päättyy, hyväksytty, 567, päättyy, hyväksytty, 570, Muutama puuttuu vielä. Päättyy. Hyväksytty. 569. Aivan. Päättyy. Hyväksytty.

573 ja 74 ovat identtiset. Vielä kuusi kollegaa tältä puuttuu. Nämä ovat aina tiukkoja äänestyksiä. Hyväksytty neljän äänen enemmistöllä. 5, 7, 5. Hyväksytty. Kompromissi 136 puolesta vastaan yksi Yksi vastaääni tyhjää. Ei. Suurella enemmistöllä hyväksytty. 584 koneäänestyksenä. Hylätty. 585 koneäänestyksenä. hylätty. 587 koneäänestyksenä. Päättyy. Hylätty. 586 Hylätty. Hylätty kahdella äänellä. 588. Hyväksytty suurella enemmistöllä. 591. Päättyy. Hylätty. 589. Hyväksytty. 590. Päättyy. Hyväksytty. 592. Ylätty 594. Seitsemän vielä puuttuu. Päättyy. Ylätty. 596. Päättyy. Hyväksytty. 597 seitsemän raukeaa. 595. Vielä muutama puuttuu. Päättyy. Hyväksytty. 605. Nämä muut raukeavat. 605. hylätty 607. Päättyy, hylätty 606. kuusi. Hyväksytty. Pia. 604. Hyväksytty kahden enemmistöllä. 612. hylätty. 615 ja 616 identtiset. Odottelemme tässä vielä viittä ääntä. 615 ja 616. Äänestys päättyy. Hylätty. 619 hylätty. 618 päättyy. Hylätty kahden enemmistöllä 627. hylätty. 628. Hylätty. Kompromissi 146. Äänet puolesta vasta kaksi vastaanta tyhjää, yksi hyväksytty. Sitten 642 Äänestys on alkanut. Eipä se kyllä sen nopeammin koneellisesti mene kuin muutenkaan, mutta... Wieder Jälleen yhden äänen enemmistö, 28-27 äänin ja kaksi näyttävästi jättivät sitten äänestämättä kokonaan. Sitten 643. Kolme ääntä puuttuu vielä. Ja tasa-äänin 28-28 hylätty. Sitten 645. Äänestys päättyy. Hylätty kahden ääneen enemmistöllä. Sitten 646. Hyväksytty. 648-49 identtiset. Äänestys päättyy. Hylätty sitten 650. Päättyy, hylätty. 651. Päättyy kahden ääneen enemmistöllä hyväksytty, sitten 652. Hyväksytty. kuusi viisi kolme kahden äänen enemmistöllä hyväksytty 654. Hyväksytty 656 kahdessa osassa. Ei vaan äänestämme vain osasta yksi, osasta kaksi ei äänestä. hyväksytty. Sitten 659. Nimenhuutoäänestys vihreiden pyynnöstä. No niin, kaksi ääntä vielä 47-10 äänin hyväksytty. Sitten 661. Jos saisimme äänestyksen alkamaan. Ja päättymäänkin. Yhden äänen enemmistöllä hyväksytty. Kompromissi 153 puolesta ja vastaan. Kaksi että tyhjä. Hyväksytty. Sitten 666. Koneäänestys jälleen. Hylätty. Sitten 667. Hyväksytty. Ja seuraavaksi kollegamme Kassan suullinen tarkistus, jonka hän esitteli meille äänestyksen aluksi. Sitä ei kai tarvinne toistaa. Koneäänestys tästäkin. Ei nimenhuuto, kun ihan vaan tavallinen check-äänestys koneellisesti. Se luettiin täällä äänen aluksi suullisesti, suullinen tarkistus. Ei siinä mitään puolueita sanota tai nimetä. Neljä ääntä vielä. Viisikymmentäkuusi puolesta kaksi vastaan ei tyhjiä. Kiitokset tästä tarkistuksesta. Lämpimät kiitokset. Me sihteeristö painaa sen ja lähettää sen kaikille paperilla. Jaha, muutama sivu sitten vielä johdantoosan kappaleita. Tehdäänkö nämä kättä nostamalla vai koneellisesti kättä nostamalla? Tehdään niin. Tarkistus 1 puolesta hyväksytty, 2 puolesta koneellisesti. Koneäänen enemmistöllä hyväksytty. Kolme puolesta. Sama juttu. Koneäänestys tästäkin tarpeen. Eli kolmonen. Äänestys on alkanut. Päätetään äänestys. Kahden ääneen enemmistöllä hyväksytty. Tarkistus neljä koneellisesti. Neljä ääntä uupuu. Hylätty. Tarkistus viisi koneellisesti. S päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6. S päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10. Puolesta. Suuri enemmistö hyväksytty. 7 puolesta vastaan hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty. Yksitoista puolesta suuri enemmistö hyväksytty. Kaksitoista puolesta. Täytyykö äänestää koneellisesti? Kyllä täytyy. Ja kolme ääntä vielä. Yhden äänen enemmistöllä hyväksytty. 13. Mm, koneäänestys. Tiukoilla aina menee, niin äänestäkääpä nyt vaan kaikki. Äänestys päättyy. Hylätty neljän äänen enemmistöllä. 15 koneellisesti. Näyttää siltä, että monet ovat puolesta. Ne on suuri enemmistö hyväksytty. 16 koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty neljällä äänellä. 17 puolesta vastaan. Suurella enemmistöllä hyväksytty. 18. Täällä on jälleen rivit levällään, eli koneäänestyksellä. Viisi ääntä vielä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 19. äänestys. Äänestys päättyy. 28-27 äänin hyväksytty. Tässä todella jokainen ääni voi ratkaista niin tiukoille että tämä menee. Sitten tarkistus 20, koneäänestys päättyy. 29-28 ääni hyväksytty. 21. Kolme ääntä vielä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 22. Koneäänestys. hyväksytty. 23. Seitsemän nappia vielä painamatta siellä. Minä suljen tämän äänestyksen nyt. Hyväksytty kolme ääneen enemmistöllä. 24. Päätty. Hyväksytty. 25. Päättyy. Hyväksytty. 26. Kolme ääneen enemmistöllä hylätty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjä. Suurelainen enemmistöllä hyväksytty. 33. Koneäänestys on nyt jo päällä, niin osallistukaapa siihen. Äänestys päättyy. 50 puolesta 7 vastaan. Sitten 34 niin puolesta vastaan. Suuri enemmistö hylkää, hylätty. Kompromissi E ja EA puolesta vastaan. Yksi vasta-ääni tyhjää. Kaksikin vasta-ääntä. Hyvä on. Sitten sitten kompromissi F puolesta vastaan. Yksi vastaääni. 41. Koneäänestys. Ei kun vastaan. Mm, tämä kaatui. Jopa Coburn vastusti. Sitten sitten numero 42 puolesta. Ei vaan, katsotaan koneellisesti sittenkin. 42 koneäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. EPPllä on nyt yksi ylimääräinen äänikin siellä käytössä. Edelleen. Yksi, yksi kortti nyt pois koneesta, kiitos. Kiitokset kollega. Neljänäinen enemmistöllä hyväksytty. Missä nyt mennään? 43. Koneäänestys alkaa. 28, 27 äänin hyväksytty. Sitten 45. Koneäänestys. Kolme ääntä vielä puuttuu. Hyväksytty. Sitten 46. Koneäänestys. Noch drei. Schließen. Angenommen mit... Hyväksytty kolmenainen enemmistöllä. Sitten 49 puolesta. Koneäänestys. tasaäänin hylätty. 52 on äänestys. Äänestäkääpä nyt kaikki. Hylätty. Isollakin enemmistöllä 53. kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty jokunen vastainen 54 Eipä pysty näkemään, eli koneäänestysvuorossa. Kyllä, kyllä, kyllä. Kymmenen vielä uupuu. Hyvä. Äänestys päättyy. 29-26 äänin hyväksytty. Sitten kompromissi I. Puolesta puolesta. Enemmistö kannattaa hyväksytty. Seuraavaksi 57 Anna Gomesilta puolesta. Vastaan jokunen vastaa, niin hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan. Kolme vasta ääntä tyhjä. Ei kukaan. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 32. Koneäänestys Äänestys päättyy. Hylätty. Kuuden enemmistöllä. 67. Ja puolesta tulivatkin kädet jo nostetuksi vastaan. Selkeä enemmistö kuitenkin hyväksytty. 68 puolesta enemmistö vastaan. Jälleen samat. Tyhjä hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjä Pari vasta ääntä hyväksytty. Tarkistus 77 puolesta vastaan. Vasta vastaan. Hyvä suurella enemmistöllä hylätty. 79 puolesta hyväksytty. 80 puolesta hyväksytty. 81. Jaha, joo ei. Eli koneäänestys varmuuden vuoksi. Äänestys alkaa. Hylätty. 82. Puolesta suuri enemmistö hyväksytty. 83 Mm, puolesta. Neljä puolesta. Vastaan. Hylätty. Kompromissi O. Puolesta. Vastaan. tyhjä Kaksi vastaanta hyväksytty. Sitten kompromissi B. Puolesta. Vastaan. Kaksi vastaanta tyhjää Yksi hyväksytty. Tarkistus 127. 127. Äänestämme tästä kyllä toki. Niin siis koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. 93. Puolesta vastaan. Hyväksytty. 94. Puolesta. Ja, ei, ei. Koneäänestystarpeen. 27-28 yhdään enemmistöllä hylätty. Kompromissi Q. Puolesta. Vastaan. Kolme vastaanta tyhjä Hyväksytty. 102. Koneäänestys. hylätty 28-29, sitten 103-104 identtiset. Mm, koneäänestys. Kahden äänen enemmistöllä hyväksytty. Sitten 105. Mm, koneäänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. 106. PPP. Puolesta vastaan. Tyhjää suurella enemmistöllä hyväksytty. Sitten kompromissi S puolesta vastaan. Kolme vastaan tämä tyhjä hyväksytty. 110 puolesta ei koneäänestys tarpeen. Vielä ääniä päättyy. Hyväksytty. 111. Koneäänestystarpeen. tarpeen. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi T puolesta vastaan Mm, tyhjä hyväksytty. Tarkistus 116 puolesta. Ei, koneäänestystarpeen. Päättyy. Tasainen 28 hylätty. 117. Koneäänestystarpeen. Ja joku otti juuri korttinsa koneesta. Äänestys päättyy. 28-27 äänin hyväksytty. 118 raukeaa kompromissi V. Puolesta vastaan. Kaksi vastaanta, kolme tyhjää. Hyväksytty. 122. Koneäänestys. 29-28 hyväksytty. Sitten kompromissi 2 OSV puolesta vastaan tyhjää. Kaksi vastaanta. Sitten kompromissi 2 OSVA puolesta vastaan. Kolme vastaan Tyhjä. Hyväksytty. Sitten 128. Koneäänestys. No niin. 29-28 ääni hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys. Olkaapa hyvä. Koordinaattori. Koordinaattori. PP Group, I would like to ask for a 10 minute. Haluaisin pitää tässä 10 minuutin taukoa, jos sopii. I look. Siis katso nyt tuota kelloa viisi minuuttia. Please five minutes, when Ai viisi minuuttia vain. Uh,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 jos saanen kommentoida jotain ennen loppuäänestystä. Eilen illalla ja tänä aamuna on vielä ryhmiltä tullut yli sata erillistä äänestystä ja kohtakohdalta äänestystä ja se ei ole oikein hyväksyttävää puolentoista vuoden työn jälkeen täällä valiokunnassa. Normaalisti poliittisten ryhmien pitäisi järjestää lyhyempi ja parempi äänestys. Siksi EPP pyysi tätä keskeytystä, onko puheenvuoropyyntöjä ennen loppuäänestystä, ei näytä olevan. Sitten meillä on loppuäänestys koneäänestyksenä. Missä Anita on? Markus, tule. No niin, Meillä on nyt loppuäänestys näin sovitusta mietinnöstä, koneäänestys ja nimenhuutoäänestys. Vielä 14 puuttuu täältä. Noch acht. Vielä kahdeksan. Onko täällä vielä joku salissa, joka ei istu paikallaan? Vielä kuusi, viisi, neljä, kolme. No niin, jos kukaan ei enää tule saliin. Äh, kollega Baltz. Ich würde darum bitten. Minä pyytäisin, että katsotaan onko kollega Paul Tang juuri äsken äänestänyt, koska hän ei ole paikalla, mutta hän juuri äänesti. Voisitteko tarkistaa? Se ei käy. Sellainen henkilö, joka ei ole paikalla, ei voi äänestää. Voisiko joku ehkä vetää kollega Tangin äänestyskortin koneesta? Muuten sitten selvitetään julkisesti, kuka sosiaalidemokraattisessa ryhmässä äänestää toisen kollegan puolesta. No niin, kaksi vielä puuttuu. viisikymmentäviisi ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. 47 puolesta kaksi vastaan, kuusi tyhjää. Suurella enemmistöllä hyväksytty. Kollega Tang, teidät huomattiin, ette olleet paikalla, mutta äänestettiin puolesta. Se ei käy, kukaan ei saa äänestää toisen kollegan puolesta. Tämä on mielestäni tärkeää. Toisella kaudella niin ryhmän puheenjohtaja lähti parlamentista, joka niin teki. Se oli vaalivilppiä nyt kortti on vedetty ulos. Marin Le Penin kohdalla aloitimme menettelyn, mutta tämä koskee kaikkia. No niin, kiitän kuitenkin vaikeasta työstä, joka esittelijällä ja varjoesittelijöillä oli. Nyt päätämme tämän ensimmäisen kohdan. Mietintö on suurella enemmistöllä hyväksytty. Sydämiset kiitokset ja nyt menemme tähän toiseen osaan ja toivomme, että se hoituu nopeammin. Niin, Ensin Peter Simon. Ensin Peter Simon. Toilet. Toiletin. Vessa. Olisiko mahdollista pitää pieni tauko? Uh, the next vote uh, in five minutes. The way to the toilet. Aloitamme äänestykset viiden minuutin kuluttua Okay, also bitte Pervanche. No hyvä on, pyydän Pervanche. Käyttäydy nyt. Äläkä nyt hermostu. Peter Simon. So, this is an... Siis tämä... Bitte. So, wo haben wir jetzt hier den nächsten? Es ist eine wirklich ernst gemacht. Nyt minä olen todella vakavissani. Meillä on jälleen 65 sivua ja enemmän kompromisseja kuin äsken, mutta me tarvitsemme ainakin tunnin äh, enemmän kuin mitä oli äh, suunniteltu. Äh, ja hyvänen aika sentään, nyt kyllä täytyy olla ripeämpiä. Eikö voida tehdä niin, että puheenjohtaja sulkee koneäänestykset aina viiden sekunnin kuluttua että jos joku ei ole äänestänyt, niin sitten ei ole äänestänyt, se on vapaa tahto. Ja myöskään näitä tuloksia ei tarvitse täällä lukea ääneen. Puheenjohtaja ei tule hyväksymään tätä ehdotusta. Minä tulen vastustamaan tätä niin pian kuin mahdollista. Mutta se, että viisi tai kuusi kollegaa eivät ole äänestäneet, kun on kyse tiukoista äänestyksistä, se ei ole meidän tyylimme täällä. No niin, aloitamme nyt yritämme olla korrekteja ja tässä on ryhmien asia se, että täällä on pyydetty erillisiä äänestyksiä. Se ei ole minun ongelmani. No niin, äänestetään kunnolla. Ja aloitan äänestyksen näistä suositusluonnoksista. Doch, it's made, it's made. In, in five minutes. Yeah, not in 15 minutes. Excuse me. So, please. Yeah, yeah. Ja, ja, okei. Okay. Niin, kyllä. Aloitamme äänestyksen. Kompromissi yksi. Niin, Rosati. Chairman, uh... Puheenjohtaja, haluaisin pyytää kollegoja, että lykättäisiin tämän asian äänestäminen. Ei ole mitään päivämäärää minulla mielessä, mutta ikävä kyllä aika monien täällä pitää mennä muualle. Emme ainakaan jotkut meistä ikävä kyllä emme valmistautuneet näin pitkään äänestyssessioon. Tämä on nöyrä pyyntöni puheenjohtaja, että lykkäisimme äänestystä ja löytäisimme jonkun toisen päivän ja ajankohdan. Nein, das ist ein Antrag das... Äh, Ei, tämä on EPP-ryhmän koordinaattorin pyyntö, niin hetkinen nyt vain. Pervanche, sinä äh, käyttänyt täällä aivan kuin et olisi ollut jo viisi vuotta ryhmän äh, valiokunnan puheenjohtaja. Kyllä nämä säännöt koskevat sinuakin. Niin, olemme päättäneet kello 17.30 asti emme pysy tässä aikataulussa. Äh, kysymys kuuluu, kuinka pitkälle menemme, kun meillä on näin pitkä Äh, äänestyslista. Se on vähän ystävällisempi, mutta siellä on kuitenkin hyvin paljon erillisiä äänestyksiä. Tämä varmasti kestää jo varttia yli kuuteen, jos pidämme kiirettä. Pervanche, sinulla on puheenvuoro. Cher euh- Hyvä puheenjohtaja, on totta, että on ollut tässä kamalassa tehtävässä kymmenen vuoden ajan, missä te nyt istutte, mutta kokemus, joka minulla tästä on, että äänestys, joka jaetaan kahteen istuntoon, sellaista on koskaan nähnyt. Se olisi todella aika, aika outoa, jos todellakin nyt joudumme keskeyttämään työmme ennen kuin äänestys on viety loppuun, koska jos aika ei riitä, että mennään ihan loppuun, niin sen ehdottaa sitä lykätään, koska muutoin en kyllä ymmärrä, että äänestetään yhdestä osasta tekstiä ja sitten yhtäkkiä sitä lopetetaan kesken. Tai sitten sanotte, että mennään loppuun asti koko äänestys, mutta että tämä katkaistaan kahteen osaan, niin mielestäni tämä on kyllä vähintäänkin omituista. Okei. Hyvä on. No mikä on ehdotus? Ei. EPP-ryhmän ehdotus oli lykätä äänestystä. Nämä ovat kaksi eri osa. Ensimmäinen oli mietintö, tämä toinen koskee suosituksia. Se on mahdollista. Ja minun mielestä me nyt sitten äänestämme tästä ehdotuksesta. Äänestämme siitä. Nyt. Koneäänestyksenä. Kuka kannattaa Rosatin ehdotusta ja kuka vastustaa? Koneäänestyksenä. Että lykkäämme äänestystä.

Okay. Ich nehme als Vorsitzender Verantwortung für viel. No niin, minä puheenjohtajana otan vastuun monesta asiasta, mutta en näistä äänestyslistoista, niitä minä en ole tehnyt. Aloitamme kompromissista yksi puolesta vastaan hyväksytty. 19 puolesta koneäänestyksenä. Päättyy. 28 puolesta 20 vastaan hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan hyväksytty. 29 koneäänestyksenä. Päättyy. Hylätty. 29, 30 ja 31 identtiset. puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan hyväksytty. 45. 3a. Kompromissi 3a puolesta vastaan hyväksytty. 45. Puolesta koneäänestyksenä. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi neljä. Puolesta vastaan. Kolme vasta ääntä. Hyväksytty. 54 puolesta vastaan. Enemmistö puoltaa hyväksytty 55 koneäänestyksenä. Hylätty kahdella äänellä. Kompromissi viisi, puolesta vastaan hyväksytty. 60 koneäänestyksenä. Hylätty. 61 koneäänestyksenä. Hyväksytty. 62 koneäänestyksenä. Hyväksytty. 63 koneäänestyksenä. hyväksyt. 64 koneäänestyksenä. Hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan. Yksi vastaani hyväksytty. Sitten meillä on muutos, tekninen muutos äh, äänestyslistassa. Ensin tarkistus 65 ennen kompromissia 77a. 65. Niin, nimenhuutoäänestys. Kymmenen puuttuu vielä kahdeksan. Olkaa hyvä ja äänestäkää. Äänestys päättyy. 29 puolesta 17 vastaan, kolme tyhjää hyväksytty. 7 ja 7 A-kompromissit puolesta vastaan, yksi vastaani hyväksytty. Kompromissi 7 B puolesta vastaan hyväksytty. 80 nimenhuutoäänestys. Kaksi vielä puuttuu. Päättyy. 28 puolesta 20 vastaan hyväksytty. 81 koneäänestyksenä. Vielä kolme, hyvä, päättyy. Hyväksytty kahdeksan äänenemmistöllä. Nimenhuutoäänestys 82. Nimenhuutoäänestys. Vielä neljä. Vielä kaksi. Hyvä. Päättyy. 45 puolesta 5 vastaan, yksi tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Puolesta vastaan. Yksi vastaan aina tyhjiä, yksi tyhjää, niin kolme tyhjää, hyväksytty. 99 puolesta koneäänestyksenä. Seitsemän vielä puuttuu. Päättyy. Kolmen äänen enemmistöllä hylätty. Sata koneäänestys. Kaksikymmentäviisi vastaan 24 hyväksytty yhdellä äänellä. 104 ja 107 identtiset koneäänestyksenä. Pyydän, että kaikki äänestävät sitten. Tämä menee nopeammin. Päättyy. 26 vasta 26 hylätty. Tasapeli. 102. Osa 1. Puolesta. Vastaan. Hylätty. Enemmistöllä. Hylätty. 120, 121 yhdessä identtiset puolesta ja koneäänestyksenä. Hyväksytty suurella enemmistöllä. 111. 111. Puolesta. Suuri enemmistö puolesta vastaan. No. Sitten meidän täytyy koneäänestyksenä tämä tehdä. Sain väärän viestin koneäänestyksenä. Hyväksytty yhdellä äänellä. 116 raukeaa sitten. 117. 117 puolesta vastaan hylätty suurainemmistöllä. 118 puolesta vastaan. Koneäänestys, tämä on epäselvää. hylätty 12 hänen enemmistöllä. Sitten kompromissi 10 puolesta vastaan kompromissi 10 hyväksytty, mutta 119 pitää vielä äänestää. Pieni sekaannus. 119. Minä olen sihteeristön Minulla on ihan sama äänestetäänkö tästä. Raukea. Mennään eteenpäin. 125. 125 puolesta vastaan ylätty Kompromissi 11 puolesta vastaan. Kaksi vastaääntä tyhjää, kolme vastaääntä hyväksytty. 131. Erillinen äänestys toisesta osasta Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Suurin enemmistö vastaan. Toinen osa raukeaa sitten. 136 puolesta vastaan. Enemmistön puolesta hyväksytty 137 puolesta vastaan, enemmistö vastaan, hylätty. Minä olen ryhmäni uskollinen sotilas 138. Puolesta vastaan. Viisi vastaan ja tyhjiä. Ei, hyväksytty. 141. Puolesta Kiitos Pervaas vastaan. Hylätty. 143. Puolesta. Kiitos vastaan. Hylätty. Kompromissi 12 ja 12a. Puolesta. Vastaan. David. Yksi vastaääni, yksi tyhjä. 157 ja 160 identtiset puolesta vastaan. Suuri enemmistö puoltaa hyväksytty. 158. Ja minun mukaani 209 myös ei. Siitä puuttuu viiva. 158 koneäänestyksenä. 25 vastaan 25 hylätty 209. Koneäänestyksenä. Pienellä enemmistöllä hyväksytty. 159 161 ovat identtiset puolesta koneäänestyksenä. Hyväksytty. Kompromissi 13. Puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 173 koneäänestyksenä. Hyväksytty. 174 koneäänestyksenä. Kaksikymmentäkuusi vastaan 24 hyväksytty. Pyytäisi, että kaikki osallistuvat. Jälleen lopussa eivät kaksi osallistuneet 175. koneäänestyksenä. Hyväksytty. 176. Koneäänestyksenä. hylätty kahden äänen enemmistöllä 177 koneäänestyksenä. Hyväksytty 179 koneäänestyksenä. Vielä kymmenen puuttuu. Hyvä on. Päättyy. Hyväksytty kolmen äänen enemmistöllä. 180. Koneäänestyksenä. Seitsemän puuttuu vielä. hylätty, tasapeli. 182 koneäänestyksen. Päättyy. Hyväksytty 183. Koneäänestyksenä. Hyvä. Päättyy. Hyväksytty. 184. Puolesta vastaan hylätty. 185 puolesta koneäänestyksenä. Vielä kuusi kollegaa. Hyväksytty kahden äänen enemmistöllä. Kompromissi 14 puolesta vastaan. Yksi vastaääni tyhjä. Hyväksytty. 187. Erillinen äänestys äänestys, kohtakohdalta äänestys toisesta osasta. Vihreät ovat pyytäneet ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Aa, äänestämme siis vain toisesta osasta. Minun saatava täällä nyt oikeat neuvot. Toinen osa puolesta vastaan Yksi vasta ääni. Tyhjää. Ei, 187. Niin. Nyt olemme sitten menossa kompromissiin 15 puolesta vastaan. Yksi vastaan, niin kaksi vastaan, että tyhjää, yksi tyhjä. Enemmistö on hyväksynyt. Kompromissi 15a puolesta vastaan. Useampi vasta ääni, mutta selvä enemmistö. Hyväksytty. Tarkistus 195 ja 196 identtiset. Erillinen äänestys, jota SND on pyytänyt. Puolesta Äänestämme koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. 26 vastaan 24, kahden enemmistön, äänen enemmistö. 203 puolesta vastaan hylätty. 261 puolesta koneäänestyksenä. Vieläkin kaksi puuttuu. Hyväksytty. 27 vastaan 21. 205. Koneäänestyksenä. Hyväksytty. 208. Puolesta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 206. Äänestettävä koneäänestyksen. Eikö enää olekaan ongelma? Hyvä on. En ole kiistanalainen niin puolesta vastaan. Suuri enemmistö vastustaa. Hylätty. No niin. Sitten kompromissi 16 puolesta vastaan. Yksi vastaääni tyhjä. Hyväksytty. 210. Toinen osa puolesta koneäänestyksenä. Hyväksytty. 218. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 219 koneäänestyksenä. Hylätty. 220 ja 222 identtiset. Koneäänestyksenä. Neljä vielä puuttuu. Meidän on päätettävä. Hyväksytty. 221. Koneäänestyksenä. Hyväksytty. 223. Koneäänestyksenä. Hyväksytty. 224. Puolesta. Neljä vastaan. Enemmistö. Ylätty. Kompromissi 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yksi tyhjäni kompromissi 18 puolesta. Vastaan. Pari vastaan, että tyhjää. Hyvä. Selvä. 245. Näitä on kuusi yhdessä, ne ovat identtisiä puolesta koneäänestyksenä. Vielä muutama puuttuu. Päättyy. Hylätty. 251. 251. Kaksisataaviisikymmentäyksi. Hylätty. 252. Koneäänestyksenä. Niin. Minulla ei ole äänestyskorttia. Sanon sen kyllä kohta, mutta voisitteko laskea äänen nyt erikseen toistaiseksi? No, no, das ist heute, das ist heute leider nicht. Ei, se ei tänään valitettavasti ole mahdollista, koska olemme nyt jo yli kaksi ja puoli tuntia äänestäneet. Tänään ilman korttia ei käy. Me aloitimme vasta 20 yli. Niin, ei, se ei valitettavasti onnistu. Öö, sel, ottaa kart, tänne, se on käytävällä kolme. Niin, sinä kannatat nopeuttamista siellä. No eihän hän äänestänyt. kollegalla on varmasti joku, joka käy hakemassa hänen korttinsa. Sinä olit se, joka halusi täällä äänestää nopeammin. Eihän tämä nyt ole yhtään johdonmukaista. On kyllä aika ristiriitaista, jos teidän mielestänne on niin jokainen ääni niin tärkeä odotatte sata vuotta, että kaikki ovat ehtineet äänestää ja nyt sitten ette voi tuota yhtä ääntä laskea mukaan. Minun täytyy katsoa näissä, äh, oli näitä tällaisia kiistanalaisia hankalia äänestyksiä, joissa kaksi tai kolme eivät äänestäneet ja minä päätin äänestykset kuitenkin ja minun ryhmäni hävisi kaikki tällaiset äh, tiukat äänestykset. Niin että pyydän nyt tässä vähän reiluutta. No niin, kollega voi hankkia korttia ja sitten hän voi äänestää. Tämä on jo ihan riittävän usein sanottu. No niin, 252. Kyllä se käy. Doch. Ah, hier ist die Karte. Ja, da kommt auch die Karte. Das ist no tuoltahan se kortti tulee. Se oli hänen oma vikansa. So, fünf Minuten vergeudet. Weil... No niin, viisi minuuttia meni hukkaan, kun kollegalla ei ollut korttia. No niin, 252. kone äänest, tämä koneäänestys. 252. Vielä kolme puuttuu. Kun tämä on kiistanalainen, niin kyllä te kollega varmaan arvostatte sitä, että minä odotan. No niin, me päätämme, vaikka kaikki eivät ole mukana. Hylätty. 253. puolesta vastaan. Viisi vastaääntä, tyhjää, hyväksytty. 256. Koneäänestys tarpeen. Noch drei? Okay, wir schließen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 244. Ja koneäänestys. Äänestys päättyy, hyväksytty. Sitten 258 ja 140, jotka ovat identtiset. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 259. äänestys Vihreät pyytäneet tällaista. Eli äänestäkää. Ja vieläkin ääniä uupuu. Äänestys päättyy. 43 puolesta 7 vastaan hyväksytty. 260. Koneäänestys. Hyväksytty. 262. Koneäänestys. ja kaksi ääntä puuttuu. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 266, 267 identtiset. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 21 puolesta vastaan. Muutama vastaan, niin hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan. Yksi vastaani niin tyhjää. Yksi hyväksytty. Tarkistus 282 Koneäänestys. Hyväksytty. 283. 283. Mikäs nyt on? Onko siellä EPPllä nyt rivit sekaisin tai muuta. No, koneäänestys joka tapauksessa. Täytyy käsien nousta. Eihän minä muuten tiedä. Ja kahdeksan vielä kuusi. Nyt eivät ihmiset äänestä. Ja minä haluan odottaa, kun ääniä puuttuu, että kaikki saavat äänestää. Nyt äänestys päättyy hyväksytty. Ja nyt sitten 284. Schließen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 23 hyväksytty. 292 puolesta. No, äänestys on koneellinen. 2, 9, 3. Täällä ääniä puuttuu vielä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 2, 9, 3, 9, 4 ovat identtiset. Koneäänestys tarpeen näissäkin.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 Hylätty. 599. Koneäänestys tarpeen tästäkin. Neljä ääntä vielä odotellaan. Äänestys päättyy. 23-24 äänin hylätty. Sitten kompromissi 24 äänet puolesta Vastaan. Kaksi vastaanta. Tyhjä. Hyväksytty. 298. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten nimenhuutoäänestys 299. Vihreät ovat nimenhuutoäänestystä pyytäneet. 300 raukisi. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Viisi ääntä vielä. Odotellaan jälleen. Okei, okay, noch drei. Ja vielä kolme ääntä. Äh, kollegat, jotka olette salissa, mutta ette äänestä. Nyt äänestys kyllä päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistukset 301 ja 302. Koneäänestys. Odotellaan. Hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan. Hyväksytty. 317. Koneäänestys. Ei kokeillaan ensin. Kukaan puolesta? Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kyllä se nyt ihan äh, ilmeinen äh, tulos oli, mutta voimme toki tarkistaa. Eikö sitä hyväksytty? Kuka täällä on kääntänyt äh, takkinsa? Iso enemmistö kyllä. 318. 318. Koneäänestys. Aina kun näin, että kannat ovat erilaisia, niin koneäänestys on tarpeen. Vielä pari kolme ääntä puuttuu. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 320. Puolesta. Vastaan. Koneäänestys. Jälleen Vielä pari ääntä. Sitten 321, 2, 3, identtiset puolesta vastaan. Hylätty 324. Koneäänestys. Viisi ääntä puuttuu. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 327. Koneäänestys. Hylätty. 326. Ää, se raukesi. Se raukesi. Hyvä 328, 329. Identtiset. Koneäänestys. Kyllä tässä nyt oli kaikilla tilaisuus äänestää niin halutessaan hyväksytty. Kaltiiri Ekonissa on opettanut minulle tämän odottelun. Hän odottaa aina, kunnes kaikki ovat äänestäneet. Sitten kompromissi 28, sanoo puheenjohtaja. Ei, kompromissi 27. 27 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Yksi vastainen. Sitten kompromissi 28. Puolesta. Puolesta. Vastaan. Yksi vastainen. 639. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 392 puolesta vastaan hylätty. 349. Koneäänestys. Yhden enemmistöllä hyväksytty. 350. puolesta vastaan hylätty. 351 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten 352 koneäänestys yhden ääneen enemmistöllä hylätty. 353, 54, 55 identtiset puolesta vastaan hylätty. 356 puolesta koneäänestys hyväksytty. 357. Koneäänestys. Päätty. Hylätty. Kompromissi 30a. Puolesta. Vastaan hyväksytty. 358 koneäänestys. Päättyy. Hyväksytty. 360. Puolesta vastaan. Hylätty. 361-62, identtiset. Koneäänestys. Puheenjohtaja mutisee, että äänestää jo itse omaa tarkistustaan vastaan. Hylätty. 363. Kiistanalainen tämäkin, eli koneäänestys. Fehlen noch drei. Ääniä upu. Päättyy. Hylätty. 359. Koneäänestys. hylätty. Hylätty. Kompromissi 32 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 32a puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 369. Ja koneäänestys. hylätty. 375-76 ovat identtiset. Koneäänestys näistäkin tarpeen. Hylätty. Missäpäs nyt mennäänkään? 373. Koneäänestys. Ja ääniä kaipaillaan ihan Hyväksytty. Nel- 421. 421. Koneäänestystarpeen. tarpeen. Hylätty. 374. Koneäänestys. Fehl noch sechs. So, schließen. Äänestys päättyy. Yhden äänen enemmistöllä hylätty. 379. Koneäänestys. Hyväksytty. 380 Koneäänestys. 380. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 381. Tästäkin koneäänestys. hyväksytty. Hyväksytty. 383, 384 identtiset. Koneäänestys. Kahdeksan ääntä puuttuu.

Koneäänestys. Päätty. Hylätty. 382. Koneäänestys. Hyväksytty. 385. Äänestys päättyy, hylätty Kompromissi 35. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 398. Koneäänestys on tarpeen. Hyväksytty. Sitten kompromissi 36 puolesta vastaan Hyväksytty. 407. Koneäänestys. Hyväksytty. Kompromissi 37. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 408. Puolesta. Suuri enemmistö vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 38. Puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Tarkistus 390 mietintöluonnoksesta puolesta. Ei, koneäänestys. Hyväksytty. 422 puolesta vastaan hylätty. 424 puolesta vastaan hylätty. Kyse on otsikoista. 423 puolesta vastaan hylätty. 425 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 431 tämä on. Menikö tämä oikein? Ei. Tässä on järjestyksessä pieni muutos, joten seuraavaksi 431. Koneäänestys. Noch sieben elektronisch. He said nothing. He said that he Schließen sich. Abgelehnt. Hylätty. Nyt kompromissi 40 ja vasta sitten 437 ensin, kompromissi 40 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja nyt 437 puolesta, vastaan, hylätty ku... kompromissi 41. Puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 42. Siis tuleeko ensin 622 vai 622 ensin, kyllä. Puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 42 puolesta vastaan hyväksytty. Ne 455 minulle sanotaan nyt. Mistä se tulee? Neljä, viisi, neljä. Eikä neljä, viisi, viisi. No niin, neljä, viisi, neljä. Vihreät ovat pyytäneet tästä erillistä äänestystä. Puolesta 4, 5, 4. Eli koneäänestys varmuuden vuoksi. Hyväksytty. 4, 5, 8. puolesta vastaan. Hyväksytty. 9. Koneäänestys. Hylätty. 460 puolesta vastaan hylätty. 462 koneäänestys. Äänestys päättyy ja tämä hylättiin. 463 Koneäänestys. Hyväksytty. 464. Koneäänestys. 23-22 äänen hyväksytty, mutta parahin kollega Simon kolme ääntä jäi antamatta. Nyt siirrytään kompromissiin 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja valitettavasti me tulkit joudumme nyt ilmoittamaan, että tulkeilla alkaa toinen kokous ja tästä syystä tulkkaus tässä kokouksessa päättyy. Yliaikaa annettiin jo 15 minuuttia.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 480. 480. Controversial. Auf, mach, mach das Ding an, bitte. Ja, bitte. Okay. Okay. Only 46 members. I miss five.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

Yeah, controversial electronic vote. Ich habe Zeit. Jetzt extra. Nee. I miss three voters. Yeah. Okay, close the vote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 In favour? Against? Adopted. Amendment 546. Electronic vote. Hier, <coughs> stellen bitte an.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

10 votes. I have a lot of time. We miss five. Okay. Ne, eben waren aber alle da. Uh, adopted. 42.